Okay, colleagues. Looks... No niin, kollegat. Nyt vaikuttaa siltä, että täällä monet kollegat ovat jo päässeet kesämoodiin, mutta me kuitenkin aloitamme kohta yksi esityslistalla. Esityslistan hyväksyminen on yksi ilmoitusasia liittyen muutoksiin aamupäivän lopussa sen jälkeen, kun olemme käyneet keskusteluja kansalaisvapauksen valiokunnan kanssa Kreikasta. Meillä on yksi kohta lisää mikä liittyy yhteistyöhön Eritrean kanssa ja tämä asia käsitellään sitten tuon yhteisen kokouksen jälkeen ja kestää yhteen asti. Ja tämä on sitten suljetuin oviin. Tämä on tärkeä asia. Kestää siis kello yhteen asti, mutta sitten ilman tulkkausta puoli yhdestä eteenpäin riippuen siitä, että miten paljon päästään eteenpäin. Voidaanko tämä hyväksyä ilman muutoksia? Selvä, kiitos paljon. Minulla on yksi ilmoitusasia ja se, että Slovakian tulkkausta tänä aamuna ei ole. Toivottavasti voitte sitten hoitaa tämän kuunnellen jotakin toistakin kieltä. No sitten puheenjohtajan ilmoitukset 29.30. toukokuuta. Jos teillä on huomautettavaa, niin kertokaa tästä sihteeristölle kokouksen loppuun mennessä. Mikäli mitään ei ilmoiteta, niin tämä sitten hyväksytään. Sitten komission ilmoitukset. Missä komissio on? Onko jotakin ilmoitettavaa komission puolelta? Ei. Selvä. Kiitos paljon. No niin, sitten voimme siirtyä suoraan kohtaan viisi. Unionin pelastuspalvelumekanismin väliarvioinnin alustavat tulokset. Hienoa, että meillä on täällä tänään ympäristövaliokunnan kollegat mukana ja puheenjohtaja edustaja Vallean on kanssamme tänään täällä, sillä pelastuspalvelumekanismi koskettaa kumpaakin valiokuntaa. 28 jäsenvaltiota niin- ja myöskin Islanti, Norja, Serbia, Fyro, Montenegro ja Turkki ovat mukana tässä ja kyseessä on mekanismi, jossa pyritään auttamaan esimerkiksi tulvien, ebolan, metsäpalojen ja erilaisten konfliktien ja pakolaiskriisiin liittyvissä asioissa. Tämä on operaatiokeskus, missä asioita käsitellään ja missä sitten pelastuspalvelumekanismi käynnistyy. Sitten hätäapuvalmiuden koordinointikeskus valvoo näitä asioita joka päivä, esimerkiksi joulupäivänäkin. Osa täältä valiokunnasta oli ERCCssä viime vuonna käymässä ja siellä valvotaan koko ajan, joka päivä sitä, mitä tapahtuu, niin että me voimme koordinoida EUn jäsenvaltioiden ja tarkkailijavaltioiden kesken tehokkaasti näitä toimia. Pelastuspalvelun mekanismiasetus, jonka hyväksyimme 2013, on arvioinnin alla. Ja me kuulemme nyt aamupäivällä sitten komissiolta arvioinnin tuloksia, mutta haluan antaa puheenvuoron edustaja Valeanille ennen kuin siirrymme tähän. Kiitos edustaja McEvan, kiitos kutsusta osallistua tähän keskusteluun envivaliokunnan puolesta. Toivotan kaikki tervetulleeksi keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta. Kuten jo totesitte, envivaliokunnan valtuuskunta kävi keskuksessa Niiliksen kutsusta 13. toukokuuta. Keskus on yksi parhaimpia esimerkkejä eurooppalaisesta lisäarvosta niin, että päästään eroon kallista ja tarpeettomasta päällekkäisyydestä. Siitä on hyötyä kansalaisille, mutta varsinkin ihmisille, jotka ovat hätätilanteissa kautta maailman. Vierailun aikana tuli esille tiettyjä huolia talousarviosta ja tarpeesta löytää ratkaisuja tilanteisiin, jotka ovat nyt kovin raskassoutuisia monissa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi lääkinnälliset palvelut. UCPM-asetus vuodesta 2013 komissio sitä arvioi ja on toiminut väliarvioinnin neuvostolle ja parlamentille omia suosituksia myös huomioida laadulliset ja määrälliset näkökohdat päätöksessä. Se, se piti tulla 13. päivään kesäkuuta mennessä. Väliarviointia ei ole vielä julkaistu, mutta tänään voimme kuitenkin kuulla jotain tähdellistä siitä, varsinkin mitä tulee julkiseen kuulemiseen – jonka komissio järjesti. Mutta jos sopii, annan pitemmittä puhetta puheenvuoron johtajalle UCPMS herra Johannes Lyhnerille. Thank you, Mrs. Chair. Thank you, Mrs. Kiitos. Rouva puheenjohtaja, rouva Valea, arvoisat kollegat minun täytyy ensin pyytää anteeksi. Ja tämä liittyy päivämäärään, jonka mainitsitte. Kesäkuu, sehän on jo mennyt. Ja se liittyy tähän arviointiprosessiin, koska ensimmäiset tulokset liittyvät laatuun, mutta ne eivät olleet riittävät, joiden meidän täytyy arvioida tilannetta uudelleen. Siksi me olemme myöhässä ja siksi minulla ei ole tätä loppuarviointia vielä me saamme sen kuitenkin hyvin pian ja sitten me voimme kertoa tilanteesta syyskuussa. Jos sallitte, niin haluaisin esitellä tilanteen kolmessa vaiheessa ehkäisystä alkaen ja voisin kertoa haasteista, joita me joudumme kohtaamaan. Jotkut ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä arvioinnissa on todettu, mutta meillä on myös tilintarkastustuomioistuimen raportti ja meillä on jatkuva järjestelmä, jossa me toimenpanemme sellaisia asioita, joita olemme oppineet tässä matkan varrella, joten käsittelen tätä asiaa nyt hieman laajemmin. Yleisesti ottaen ottaen ollaan yksimielisiä siitä, että päätös pelastuspalvelumekanismista, joka tehtiin vuonna 2013, toimii hyvin. Tämä on nyt toimeenpanon neljäs vuosi ja kaiken kaikkiaan tulokset ovat tyydyttäviä siinä mielessä, että katsotaan, että mekanismi parantaa järjestelmien tehokkuutta Euroopan tasolla, kun ennaltaehkäistään ja taistellaan katastrofeja vastaan. Mitä innovaatioihin tulee, niin tässä vaadittiin riskiarviointeja 28 jäsenvaltiolta. Saimme tällaiset riskiarviot ja me totesimme, että että useimmissa maissa konsultoitiin pelastuspalveluita ja me olemme kehittäneet tällaisen riskien yhteenvedon Euroopan unionissa. Eli tämä on ikään kuin tällainen riskikartoitus, joita jäsenvaltiot joutuvat kohtaamaan. Ennaltaehkäisy budjetti tukee tätä ennaltaehkäisyyn käytetään paljon enemmän kuin siihen, miten näihin riskeihin vastataan. Valmistautuminen, tämä ehkä nyt on uusin asia tässä lainsäädännössä. Meillä on niin kuin eurooppalaiset hätäapuvalmiudet. Tässä jäsenvaltiot ovat vapaaehtoiset osallistuneet näihin toimiin ja Mm. Ja tämä on toteutunut lähes kaikissa moduleissa, joita me olemme tarkastelleet. Sitten ollaan yksimielinen siitä, kun mm, sopeutumiskustannuksiin olemme osallistuneet, niin nämäkin ovat kasvaneet. Meillä on en ennakkovaroitusjärjestelmää, varoitusjärjestelmää, jota kaikki voivat tarkastella keskuksessamme. Yksi liittyy tulviin ja tämä perustuu säätietoihin ja siihen, mitä on tapahtunut aikaisemmin, mutta siellä voidaan myös simuloida muun muassa sademääriä tiettynä ajanjaksona. Eli tässä voidaan ennakoida, missä mahdollisesti tulvia esiintyy ja missä ei. Ja niitä me käytämme päivittäin no, valitettavasti, mitä metsä palojärjestelmien tulee, niin sitäkin olemme joutuneet käyttämään päivittäin. Ja nämä siis käytettävissä kaikille osallistuville maille. Niitä on 42 tällä hetkellä. Sitten ähm, äh, meillä on järjestelmä, joka perustuu Kopernikus-satelliittijärjestelmään. Me emme anna ainoastaan karttoja käytettäväksi, vaan meillä on tietoja, jotka pohtaavat analyyseihin ja tätä kautta saadaan tietoja mm, äh, kriisitilanteesta tilanteissa tai sitten jälleen kriisin jälkeen, kun töitä joudutaan organisoimaan. Ja sitten yksi elementti, mikä on myös tärkeä, on se, kun kehitetään eurooppalaisia joukkoja, niin on koulutus. Tässä ammattilaiset eh, eri maista tapaavat. Viimeisen kolmen vuoden aikana me olemme tuplanneet asiantuntijoiden määrän tässä yhteydessä 740 vuosittain. 2014 niitä oli 322 vuosittain. Ainoastaan 15 prosenttia heistä olivat naisia. Tämä liittyy ehkä itse ammattiin, mutta tämä liittyy myös siihen, mistä maista henkilöt tulevat mutta haluaisimme kuitenkin, että naisten lukumäärä kasvaisi tässä yhteydessä me rahoitimme hankkeita 17 miljoonalla hankkeella. No sitten, miten me vastaamme kriiseihin, tämä on myös mielenkiintoinen kysymys, koska vuonna 2014 ja 2015 mekanismi aktivoitiin 19 kertaa, mutta vuonna 2016 se aktivoitiin 26 kertaa. Eli tässä on havaittavissa kasvava trendi jotta nyt ymmärrätte kautta 2014-2016 paremmin, niin 33 prosenttia pyynnöistä tulivat Euroopan unionin sisältä ja loput kaksi kolmasosaa Euroopan unionin ulkopuolelta. Tämä toimii niin, että kaikki valtiot maailmassa, YK myös voivat pyytää apua ja me reagoimme sitten tai emme reagoi mutta me kuitenkin informoimme jäsenvaltioita näitä pyynnöistä, näistä pyynnöistä. Eli me olemme aktiivisempia Euroopan unionin ulkopuolella kuin Euroopan unionissa. Tämä on aika mielenkiintoista. Kun puhutaan tutkimuksista ja kysymyksistä, joita me olemme asettaneet, niin 34 pelastuspalvelun viranomaisista olivat sitä mieltä, että koordinointi Euroopan unionin sisällä on joustavaa. No mitä sitten ennaltaehkäisyyn tulee, niin haaste on se, että riskit muuttuvat. Me keskustelemme yhä enemmän siitä, pitäisikö meidän vastata myös terrorismiin. Tämä CBRn kysymykset ovat yhä enemmän esityslistalla. Sitten ilmastonmuutoskysymykset ja sen vaikutukset. Ja kyberhyökkäykset, verkkohyökkäykset ovat myös huolenaiheen, koska jos meidän verkkoomme hyökättäisiin, niin meidän viestintäjärjestelmä ei enää toimisi joten riskit muuttuvat ja meidän täytyy sopeuttaa kapasiteettimme tähän muutosprosessiin. Mitä ennaltaehkäisyyn ja valmistautumiseen tulee, niin meidän täytyy keskittää toimiamme paremmin tulevaisuudessa. Te tiedätte, että rahoitus näihin tulee suurimmaksi osaksi kehitys- ja kohesiorahastolta ja me haluaisimme, että voisimme keskustella vastuussa olevien pääosastojen ja jäsenvaltioiden kanssa siitä, mihin näitä rahoja käytetään ja pohjautuuko se riskianalyysiin. Sitten riskeihin valmistautuminen. Meillä on laaduk, mutkikas, mutta kuitenkin hyvin raskas rekisteröintiprosessi, mitä näihin eri moduleihin tulee. Me haluaisimme hieman keventää tätä järjestelmää. Ja yksi asia, jonka tässä yhteydessä voin jo mainita, se tulee esille kaikissa keskusteluissa jäsenvaltioiden kanssa, niin tässä on olemassa mekanismeja, jotka ovat suhteellisen byrokraattisia. Me voimme näissä puitteissa tehdä jo hyvin paljon, tai tätä asiaa työstetään. Yksi esimerkki sitten lopetaan, <clears throat> mitä me, meillä on yhteisrahoitus, mitä kuljetusjärjestelmiin tulee. Me saamme pyynnön paperilla ja myös laskun paperilla ja joskus saamme laskun niin myöhään, että on aika vaikea hoitaa talousarvekysymyksiä. Tilintarkastustuomioistuin on suositellut, että että ensi vuoden loppuun mennessä me takaamme sen, että meillä on järjestelmä, joka on paperiton mutta kokemuksesta voi sanoa, ja kun tarkastellaan eri jäsenvaltioita, olisi hyvä, jos me voisimme myös käyttää asetusta hyväksi siinä mielessä, että me voisimme yksinkertaa järjestelmää, eli kun lentokone lähetään esimerkiksi Ranskasta Portugaliin, niin silloin tiedetään jo, kuinka paljon se maksaa ja molemmat osapuolet suostuvat siihen. Eli me pohdimme sitä, miten me voimme vähentää byrokratiaa. Kun vastaamme kriisitilanteisiin, niin keskustelemme tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja me olemme taaneet sen, että meillä on järjestelmä, jossa jokainen aktiviteetti pelastuspalvelumekanismissa auttaa meitä mittaamaan tehokkuutta. Esimerkiksi Chilen metsäpaloissa kesti 24 tuntia, kun saamme pyynnön siihen, kun yli 200 palomiestä oli paikan päällä Chilessä. Sitten Portugalissa metsäpalo lyhyen reagointi, joka oli puoli tuntia siitä, kun pyyntö tuli, kun jäsenvaltiot sanoivat, että me lähetämme joukkoja. Ja pisin aika oli puolitoista tuntia, eli Nämä ajat näyttävät sen, että mekanismi toimii ja se, että jäsenvaltiot myös ähm, vastaavat. Sitten tulevaisuuden näkymistä me keskustelemme kaikkien toimien kanssa ja me yritämme tehdä mahdollisimman paljon olemassa olevien kehysten puitteissa, mutta toki me yritämme olla mahdollisimman tehokkaita. Me voisimme ehdottaa toki tarkistuksia tähän, mutta me emme tule sitä tekemään tällä hetkellä. Me tulemme keskustelemaan jäsenvaltioiden kanssa. Toki me aina keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa, mutta nyt eh, erityisesti, koska nämä ovat tukitoimia. Siis ennen kuin teemme päätöksiä tulevaisuudesta. Paljon kiitoksia. Thank you, thank you. Paljon kiitoksia siitä, että annatte meille nyt katsauksen tähän tämä tilintarkastustuomioistuimen raportti. Ja ilmeisesti budjettivalvontavaliokunta käsittelee sitä nyt aamupäivällä. Minulla on kysymyksiä, mutta Norbert Noiser nyt ensimmäiseksi. Äh, Paljon kiitoksia tästä raportista. Insgesamt denke ich eine ähm, positive... Kaiken kaikkiaanhan tämä on hyvin myönteisesti suuntautunut raportti. Minulla on kysymys, joka liittyy ilmastonmuutokseen. Te sanoitte, että kolmannes toimenpiteistä ovat EU-ssa tapahtuvia toimenpiteitä. Onko täällä toimenpiteitä, jotka voidaan jo yhdistää ikään kuin ilmastonmuutoskysymyksiin. No sitten toinen kysymykseni liittyy tähän kyberturvallisuuteen. Onko todellakin ollut jo sellaisia tilanteita, joissa keskus on ollut uhattuna, oletteko valmistautuneet tähän? No, uskon kyllä, että näin on ollut. Ja sitten vielä viimeinen kysymys liittyy tähän riskinhallintaan. Te mainitsitte muutamia maita, kuten Nepalin tai Länsi-Afrikan maat, joita tuo Ebola-kriisi kosketti. Haluaisin nyt tässä ottaa Haitin esimerkiksi. Siihenkin reagoitiin. Miten kauan tuo riskinhallintatoimi tapahtuu tällaisessa maassa ja milloin sitten ryhdytäänkin soveltamaan kehityspoliittisia toimenpiteitä ja milloin sitten tuollaisesta riskinhallinnasta siirrytään kohti strategista kehitysyhteistyötä? No sitten tämä eurooppalainen vapaaehtoisjoukko, onko se tähän riskinhallintaan otettu mukaan vai onko se liian ammattimaista toimintaa tällaisia vapaaehtoisjoukkoja ajatellen. Kiitoksia. Minulla on yksi kysymys. Tässä myöskin tämä liittyy kyberturvallisuuteen. Se on tietysti entistä tärkeämpi asia. Onko ajateltu jotakin EUn tasoista koordinointia tähän liittyen? Ja sitten asia, josta puhuimme jonkin aikaa sitten, kun minusta tuli puheenjohtaja, se oli Ebola-kriisin aikaan. Eli tämä evakuointi, lääketieteen evakuointi oli kyseessä silloin, kun EU-kansalaisia tuo Ebola kosketti. Tämä oli suuri kriisi. Kukaan ei halunnut ottaa vastuuta tästä. Ainoastaan kahdella jäsenvaltiolla oli ja Sitten pohdittiin rahoitusta. Se oli hyvin kallista. Eli miten tämä lääketieteen evakuointi, miten se on ratkaistu? Tässä oli äh, paljon kysymyksiä Norbert Noiserilta. Otamme nyt nämä tässä. Kiitoksia kovasti. Vastaan nyt edustaja Noiserille. When I spoke about one third uh, of measures. Kun totesin, että tässä on nyt kolmasosa toiminnasta, tieteellisesti sitä ei voi ilmastonmuutokseen kytkeä suoraan, paitsi että mitä nyt minä muistan, niin enemmistö, yli 90 prosenttia, lukuun ottamatta maahanmuuttokysymyksiä liittyvät luonnonkatastrofeihin metsäpaloihin, tulviin. Tilastoista tiedetään, että sekä metsäpaloissa että tulvissa tapahtumia on yhä enemmän ja ne ovat yhä vaarallisempia, kun lämpötila nousee. Siksi vastaisin myötävästi kysymykseen henkilökohtaisesti kyllä uskon, että ilmastonmuutos on syytä ottaa huomioon. Ei pelkästään ajatella meidän toimintavalmiuttamme, vaan enemmänkin ajatella ennaltaehkäisyä varautumista. No helppo sanoa, hankala toteuttaa. On kulttuurisia perinteitä, yhteiskunnan etunäkökohtia, myös talouden etunäkökohtia, jotka on huomioitava ja mukautuminen edellyttää muutoksia. Jotkut aika perustavanlaatuisiakin, mutta kyllä minä sanoisin, että valtaosin liittyvät kyllä ilmastonmuutokseen. Verkkoturvallisuudesta, olemmeko valmiita siinä? Kuten tiedättekin, on oli mahdollista puuttua jopa ydinaseiden ydinvoiman toimintaan, kuten Iranissa nähtiin. Kerran se on jo nähtykin, että jos pystyy GSM-signaalit sammuttamaan tai kokonaisen alueen energiatuotannon sulkemaan, niin, eli kokonaisen kaupungin sähkö voidaan sulkea. Ehkä me olemme varautuneet ainakin EU-tasolla. EU-ssa moni maa sijoittaa paljon rahaa tähän. Siellä on tuhansia ihmisiä mukana verkkoturvallisuusvalmiuksissa, varsinkin sotilas- ja puolustuspuolella. Meillä on ollut yksi tapaus vastatakseni myös puheenjohtajalle. Yksi tapahtuma oli, emme oikein pystyneet varmistamaan, oliko se hyökkäys vai tekninen vika. Internet kuitenkin ei enää toiminut ja meidän järjestelmämmehän perustuu internettiin. En usko, että järjestelmään voitaisiin iskeä helposti, koska se on itsenäinen ja turvallinen varma sitä ei kenttätoiminnassa käytetä. Usein jäsenvaltioiden kanssa keskustellaan siitä, että miten taataan, että kentällä on oikeaa tietoa, koska vain tieto on varmaan meidän käsissämme. Keskustelua käydään meidän järjestelmästämme, mutta muutenkin komissiossa, kun on kyse turvallisuusunionista. Sillä saralla meidän täytyy olla varautuneita, mutta myös yksityisen sektorin täytyy tehdä paljon enemmän. Totta kai hybridiuhkien osaltakin mielenkiintoa löytyy Natosta, varsinkin tässä kysymyksessä. Sitten riskin hallinnasta Haitissa. Minä sanoisin, että teoriassa tässä on siirtymää tapahtunut, kun on korjaustoimia ja sitten jo jälleenrakentamista, mutta meidän tiimimme on kovin erityislaatuinen Haiti valitettavasti johtuen sen maantieteellisestä asemasta ja geologisesta rakenteesta. Ja siellä joudutaan puuttumaan tilanteeseen vähän joka toinen vuosi. Eli vuoropuhelua käydään jatkuvasti ja kun hiljattain tapasimme Haitin valtuuskunnan Kankunissa, selvästi totesimme, että ihan mielellämme lähetämme neuvoa antavan valtuuskunnan. Mutta heillä pitäisi olla kylläkin pelastuspalvelun laki, joka on lupauksena ollut olemassa jo pitkään, mutta mitä ei ole tehty. Aina on luvattu, me olemme tarvinneet neuvoa, koska tässä pitäisi tiettyä valtaa hajauttaa maassa, lisätä pelastuspalvelun valmiuksia. Eli ollaan sitten varautuneita, kun tulee katastrofia välittömästi. Tietääkseni pari viikkoa sitten viimeksi sitä selvittelin, niin laki ei ole vieläkään hyväksytty. Eli teoriassa voimme antaa neuvoa, asiantuntija-apua, analyysejä tehdä ja sitten kehitysyhteistyöpuoli voi sen hoitaa. Asianista on hyvää kokemusta, jos on aktiivinen, mutta vastapuolelta tarvitaan myös toimintaa vakavassa mielessä. Vapaaehtoisuudesta nykyinen järjestelmä ei vielä ole toimintakykyinen, mutta solidarisuusjoukkoihin liittyen se on mukana ajatuksissa niin, että se olisi myös käteytettävissä pelastuspalveluviranomaisille. Me ajattelemme esimerkiksi varautumista ja ennaltaehkäisyä. Euroopassa on paljon metsää, jota voitaisiin joka vuosi siivota huhti-toukokuussa. Varautumistoimia on paljon, siivoustoimiakin, mutta myös jälleenrakennustoimia. Eli viranomaisilla pitäisi olla käytössään myös solidarisuusjoukkoja näissä toimissa. Edelläkin meillä on valmiuksia myös vapaaehtoiselta pohjalta. Mutta jos ajatellaan Ebolan kaltaisia hyvin tarttuvia tauteja, niin jotain valmiuksia on. Mutta Luxemburg on yksi esimerkki. Tarjosivat lentokoneen, jonka maksoivat Ebola-kriisin yhteydessä – Luxemburg totesi, eikä se nyt ole järkevääkään, että jatkuvasti tätä valmiutta maksettaisiin ilman, että sitä käytetään ja EU ei osallistu siihen. Ja se on kesken aina keskustellaan tietysti mm, asiasta, jonka tekin mainitsitte alussa. Kuinka paljon on EUn rahoitusta ja mihin tarkoitukseen? Me emme rahoita tällaista Medevac-lentokoneiden valmiustoimintaa. Toimintakuluja voimme kyllä rahoittaa. Eli paljon voidaan pysyä jäsenestämme ulkopuolella. Ja sitten tarvitaan käyttöä. Meillä on perusvalmiudet tarttuvissa taudeissa. Ehkä se voidaan pystyttää aika nopeastikin uudelleen. Oh. Tämä oli viimeksi todella suuri ongelma ja oli sääli, että neuvosto ei voinut tätä ongelmaa ratkaista, vaikka se olisi ollut melko helppoakin. Seuraavaksi Kaarin Kaadenpah. Ensiksi haluaisin toivottaa myös hyvää huomenta. Kiitos tästä esityksestä mehän olemme myös käyneet tässä koordinointikeskuksessa ja olemme pystyneet vakuuttumaan siitä, että määrärahat käytetään humanitaarisiin tarkoituksiin ja kaikki toimii erittäin hyvin. Minulla olisi nyt oikeastaan vain yksi kysymys. Yksi komission suositushan tässä yhteydessä ja myös tilintarkastustuomioistuimen suositus oli, että tarkasteltaisiin, mitä muutoksia täytyisi tehdä jotta voitaisiin käyttää asiantuntijoita myös Euroopan unionin ulkopuolella paremmin pelastuspalvelumekanismin yhteydessä. Onko tässä otettu ensimmäisiä askeleita ja miten tässä tarvittaisiin parlamentin tukea? Uh, on that question, yes. No tästä kysymyksestä kyllä me käymme tässä keskusteluja pääosastojen kanssa, koska viraston mandaatti on tässä ongelmaa, tarvitaan muutosta. En nyt voi puhua ECDCn puolesta, mutta kun nyt ajatellaan, miten he osallistuvat siihen, mitä me teemme, he ovat kyllä kiinnostuneita. Eilen ja toissapäivänä he pitivät kahden päivän kokouksen Yhdysvaltain vastaavan keskuksen kanssa, jossa olivat siis ECDC, ja pääosaston mukana ja pohdimme, että miten tieto virtaa koordinoidaan amerikkalaisten kanssa, mutta myöskin kun ajatellaan asiantuntijoita, koska siellä on 20 000 ihmistä, mm, kapasiteetti, jota me voisimme käyttää ja meidän tulisikin käyttää, mutta yleensä ottaen olemme kaikki samaa mieltä, että tätä tarvittaisiin sitä, että ECDC voitaisiin käyttää helpommin. Ja tämän jälkeen tietysti Tämä on mandaattikysymys ja myöskin resurssikysymys. Pähkinänkuoressa keskustelut ovat aktiivisia. En nyt tiedä, mitä terve, terveyspääosasto nyt tällä hetkellä konkreettisesti suunnittelee tässä vaiheessa. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kysyä vieralta, miten yhteistyö toimii niiden maiden kanssa, jotka ovat olleet jäsenvaltioita. Montenegro, Fyrom, Turkki, Serbia. Miten he osallistuvat, minkä mekanismin pohjalta pelastuspalvelumekanismiin? Toiseksi minä tähdentäisin myös sitä, että unionina, organisaationa meidän täytyy vahvistaa pelastuspalvelumekanismia entisestään, kuten täällä todettiin. Yhä tulee äärimmäisiä sääilmiöitä vastaan, vaihtelua. Se on jo nyt nähtävissä kaikissa maissa, myös omassani. Eli ehdottomasti me tarvitsemme suunnitelman, strategian, suunnitelman, jotta voidaan pelastuspalvelumekanismia toteuttaa. Ja tietysti rahaa. Verkko hyökkäyksistä. Hiljattain tapasin erään organisaatio täällä Brysselissä. Se käsittelee myös vakuutuksia. Nyt on jo olemassa yrityksiä, jotka antavat vakuutuksia verkkoriskejä vastaan. Ja minä nyt nöyrästi kaikkia lokakuussa järjestämäni tilaisuuteen parlamentissa, miten verkkorikollisuuden torjua, mikä on vakuutusten rooli siinä, että voitaisiin verkkorikollisuutta torjua. <laughs> Tämä on hyvin hyödyllinen. Ja sitten seuraavaksi se <coughs> Right, Kiitos. Minulla ei ole paljon kysymyksiä, halusin vain kiittää tästä työstä, mitä teitte Bosnia-Herzegovinassa, Serbiassa 2015 tulvien aikaan. Tämä on paras asia, mitä Euroopan unioni tämän koordinaation yhteydessä on tehnyt, eli tämä osittain vastaus kollegan kysymykseen. Tämä hirvittävä kriisi osoitti sen, että miten Euroopan unionin koordinoidut toimet voivat toimia ja, ja kansalaiset hyväksyivät kaikki näiden maiden kansalaiset hyväksyivät nämä toimet hyvin. Tämä on paras esimerkki. No kysymykseni kuuluu, että mitä me voimme tehdä, jotta voimme auttaa siinä teitä, että jatkatte tätä hyvää työtä. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? No ei, eli onko tässä Valeanilla vielä kysymys? No niin, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos. Te sanoitte, että toimintakustannuksia ei rahoiteta, niin se on haaste, jos ymmärsin oikein. Eli miten me voimme muuttaa tämän? Koska teillähän on siellä henkilöitä, jotka näitä päätöksiä tekevät. Sitten toinen kysymys. Uskotteko, että Brexit vaikuttaa pelastuspalvelumekanismin toimiin tai koordinointikeskuksen toimiin. Jos olette olleet mukana muuttoliikekriisissä, pakolaiskriisissä, niin miten te olette toimineet tässä yhteydessä? Kiitos. Selvä. Tässä olivat siis viimeiset kysymykset. Kiitos. Paljon kiitoksia. No tästä naapurustosta, tämä on yksi toimimme keskiöistä. Ja hakijamaat, ehdokasmaat osallistuvat myöskin tähän mekanismiin. Meillä on 28 jäsenvaltiota ja kuusi muuta, ja nämä kuusi muuta ovat Euroopan talousalueella mukana tai ovat hakijamaita. Turkki esimerkiksi on osa tätä mekanismia, ja ellemme sitten päätä esimerkiksi lainsäädännöstä budjetista tai äänestää työohjelmasta. Nämä osallistuvat maat ovat mukana pöydässä. Kaikkien muiden osalta, varsinkin kun ajatellaan Etelä-Eurooppaa, niitä rahoitetaan liittymistä valmistelevasta välineestä, esimerkiksi tulvien kohdalla – Balkanin mailla, maissa ja pyrimme kehittämään vahvempia kahdenvälisiä suhteita kapasiteetin kasvattamiseksi näissä maissa. Meidän täytyy tehdä tämä melko hitaasti, mielestäni aivan liian hitaasti, koska kyse on ihmishengistä. Ja jos tämä halutaan tehdä hyvin, niin ihmisiä tarvitaan mukaan vuoropuheluun. No totta kai kaikille tarjoamme varsinkin näille naapurustomaille harjoituksia ja osallistumaan niihin. Ja myöskin ne voivat osallistua koulutukseen. Ja kun nyt puhun naapurustosta, niin tarkoitan tässä Balkanin maita, Välimeren maita ja etenkin Ukrainaa, joita rohkaistaan osallistumaan. Ja kun sitten meidät aktivoidaan, esimerkki puolentoista vuoden takaa Albania halusi käyttää meitä tulvien yhteydessä, niin pyrimme myöskin lähettämään silloin, kun lähetämme tuollaisen tiimin sinne, niin pyrimme myöskin silloin hiukan harjoittamaan tuota kapasiteetin rakentamista. Eli kun vastaamme näihin valmius- tai ennaltaehkäisykysymyksiin, niin nämä asiat sitten äh, yhdistetään raporttiin niin, että viranomaiset voivat niitä käyttää. Paljon kiitoksia. Tämä on aivan loistava asia, jonka parissa työskennellä olen ollut myöskin kemikaaliasioissa mukana ja se on ollut hyvin paljon hankalampaa. Mutta haluaisin kuitenkin todeta, ja tämä on tärkeä, koska tämä on se yksi osa-alue, missä mielestäni hyvin alhaisin kustannuksiin me saamme kouriin tuntuvia vaikutuksia aikaiseksi, saamme reaktioita jäsenvaltioita riippumatta siitä, missä pelastuspalvelumekanismia sitten käytetään, ja kolmansista maista, jossa ajatellaan sitten, että no EU ei ole ainoastaan Brysselissä toimiva byrokraattinen yksikkö, vaan että sieltä todellakin autetaan Tämä on siis todella hieno asia tehdä. No sitten vastaus vielä viimeisiin kysymyksiin. Kuten totesin, tämä on tukitoimi ja se toimii hämmästyttävän hyvin, kun ajatellaan, että komission rooli kaikessa tässä lainsäädännön mukaan ei ole edes koordinointia, vaan koordinoinnin helpottamista. Ja lähestymistapamme on ja tulee jatkossakin olemaan se, että me olemme sellaisten viranomaisten kanssa tekemisissä, joilla on väärät rajoitteet ja, ja sellaisten maiden kanssa, missä hallitukset päättävät kaikesta ja myöskin se, toimimme sellaisissa maissa, jossa jossa esimerkiksi mailla on kompetenssi monissa asioissa, kuten Saksassa. Se, että löydetään pienin tai suurin yhteinen nimittäjä näiden välillä on melko vaikeaa. Kun puhutaan sitten operatiivisista kustannuksista, niin jäsenvaltiot käyvät asiasta keskustelua. Se, mihin me pyrimme, on katsoa, että voimmeko löytää rakentavia ratkaisuja, jotka kaikki voisivat hyväksyä, sillä tällä alalla ihmiset toimivat vapaaehtoiselta pohjalta. Kenenkään ei ole pakko vaikuttaa. Ja jotta tätä hyvää tahtoa voitaisiin pitää hyllä, keskustelut voivat ehkä olla hiukan hitaammat, mutta äh, meidän täytyy löytää konsensus, rakentaa konsensus, täytyy olla luovia. Yksi asia, mistä varmasti monet jäsenvaltiot olisivat yhtä mieltä, on sel- selkeä ero Euroopan unionin ulkopuolisten toimien käyttö silloin, jos ne ovat luonteeltaan humanitaarista apua, että rahoitus voitaisiin silloin saada ehkä muualtakin. No, lainsäädännöstä syistä tämä tällä hetkellä on mahdotonta. Tämä on sellainen osa-alue, missä voisimme hiukan kehittää rahoitusta, että voisimme muuttaa tätä rahoitusrakennetta. No, Brexit. Jos tuon kokoinen jäsenvaltio lähtee EU-sta, niin totta kai se vaikuttaa. Viimeisin esimerkki, kun ajatellaan riskin arviointa, yhdistynyt kuningaskunta on hyvin edistynyt jäsenvaltio myöskin asiantuntemuksessaan näin. Kun ajatellaan sitten pelastuspalvelun mekanismin aktivointia, ja tämä onkin jo siirtymästä viimeisimpään kysymykseen, mekanismi aktivoitiin siirtolais maahanmuutto ongelman kohdalla ja aktivointi Kreikassa oli kaikkein suurin, mitä meillä koskaan oli ja yhdistynyt kuningaskunta vaikutti hyvin merkittävällä tavalla tuohon. No sitten viimeiseen kysymykseen vielä. Tämä oli kaikkein suurin operaatiomme ja se mitä nyt tapahtui Sanoisin, että se oli hiukan enemmän kuin ensiapua, mutta kun ajatellaan sitä ihmisten lukumäärää ja haasteen kokoa, ei oikeastaan enemmän, eli siis ensiapua annettiin ja kun tätä tehtiin, niin sitten myöskin lainsäädäntöä sovellettiin pelastuspalvelun mekanismiin. Ja kun ajatellaan pelastuspalvelumekanismin käyttöä, niin heti kun se lähti toimintaan, meidän toimintamme väheni, väheni koska kun aletaan tämän suuruista kriisiä, niin on järkevää löytää rahoitusta kuin että se, sen sijaan jotakin tavaroita sitten vaan siirrettäisiin Kreikkaan. Mutta kyllä me toimimme hyvin aktiivisesti tässä. Kiitoksia, että vastasitte kaikkiin näihin kysymyksiin. Me saimme hyvän katsauksen ja kaikista näistä puutteista. Ja nyt sitten edustaja Vallean, puheenjohtaja Vallean käyttäviä puheenvuoroja. Kiitoksia kovasti. Tämä oli meille kovin kiintoisaa. Syyskuussa odottelemme kertomusta. Kuitenkin voimme todeta, että varautumisen ja ennaltaehkäisyparissa teette paljon työtä, kuten koulutuksessakin, ja me olemme sitä mieltä, että se on kovin hyödyllistä, että saadaan vankka mekanismi myös jatkossa aikaan. Ainakin huomattiin, että arviointi on aika rohkaiseva ja on hyvä syy jatkaa työtänne. Että varmaan kyllä parlamentista löytyy vahva kumppani yhteistyömekanismin vahvistamiseksikin. Kiitos, että täällä kävitte tänään. Kiitos, Rova McAvan että emännöitte tätä keskustelua. Paljon kiitoksia myöskin ENVI-valiokunnan jäsenille. Kiitoksia, että tulitte tänne tänään. Pari minuuttia tässä annetaan aikaa poistua täältä ja sitten siirrymme seuraavaan esitystään kohtaan. Ja kiitokset myöskin herra Luhnerille.